Erityisesti tällaiset moraaliset vaaratekijät jäsenmaissa ansaitsevat tarkempaa syyniä vielä. Mr. Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Kollegan Marian Jean Marinescu. Teollisuus, tutkimus- ja energiavaliokunta. Atingerea obiectivelor europene referitoare